Jatkamme täysistuntoa. Eilisen täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niihin liittyviä huomautuksia? Eli huomautuksia ole, niin katsotaan hyväksytyiksi. Siirrymme ensimmäiseen osaan.